De De Madame la Présidente, merci. Kiitoksia puhemies. takana on kysymys timanttien hyväksikäytöstä. Zimbabwe on osa Kimberleyn prosessia, jonka allekirjoittajat voivat myydä timantteja kansainvälisillä markkinoilla, kunhan tämä kauppa nämä timantit eivät tule konflikteista. Tämä prosessi on johtanut siihen, että sopimusta ei ole saatu aikaan sen suhteen, pitäisikö Kimberin prosessissa olla mukana ihmisoikeuskysymykset. Monet kansainväliset kansalaisjärjestöt ovat ottaneet esille ihmisoikeusrikkomuksia Zimbabwen timanttikaivoksissa – joihin ovat syyllistyneet turvallisuusjoukot. Ja yksi näistä tie- ilmiöntäjistä oli Farai Magub, joka tekee töitä ihmisoikeuksien parissa Manikalandissa. Ja hänet pidettiin 3. kesäkuuta ja häntä on pidetty kurissa olosuhteissa, koska hän ilmeisesti oli vaarantanut valtion turvallisuuden. Tällaista ei voida sietää ja päätösasemassa pyydetään, että tuomittu vapautetaan välittömästi, että nämä miinakentät demilitarisoidaan, että Kimbelin prosessiin otetaan mukaan ihmisoikeuslauseke ja että kansalle jaetaan timanteista koitunut rikkaus esimerkiksi rahaston kautta. Ja me vaadimme myöskin, että komissio ja neuvosto ovat erittäin valppaina, mitä tulee hyvään hallintoon ja demokratian tässä maassa ja vuoropuhe, vuoropuhelussa, jota meillä on Zimbabwen kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Ja sen jälkeen Sargentini kaksi minuuttia. Dank u voorzitter. Het gaat hier om twee zaken. Of eigenlijk... Tässä ovat kyseessä kaksi kysymystä. Yksi ihminen ja sitten tämä asia. Eli Magu on, magu on siis äh, pidätetty väärin perustein ja häntä kohdellaan väärin vankilassa. Ja tässä siis on kyse Kimberlin prosessista, joka liittyy timanttikauppaan ja siihen, kuinka Magu on käyttänyt hänelle annettua tietoa. Tämä tilanne on hyvin hankala. Itse olen aikaisemmin ollut kehitysasioissa lobbarina ja myös tämän Kimberlin sertifiointijärjestelmän osalta. Ja tämä on sellainen järjestelmä, jossa pyritään siihen, että eri Afrikan maiden talouksia rahoitettaisiin entistä vähemmän timanttikaupalla. Kimberlin prosessi ei kuitenkaan kata kaikkia tarvittavia kysymyksiä. Parlamentin päätöslauselmassa pyydetään, että konfliktitimanteilla ei tehtäisi lainkaan kauppaa, varsinkaan kun nämä timantit on saatu hyväksymättömistä oloista. Tämä olisi tärkeä askel eteenpäin ja edistäisi ihmisoikeuksia myös Angolassa. Jotkin maat eivät halua, että muut maat puuttuvat niiden tilanteeseen tällaisessa tilanteessa, mutta EU voi kuitenkin antaa tärkeän merkin. Seuraavaksi Karek, minuutti. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin haluaisin, että aamun jälkeen meillä on lopultakin hiukan rau- rauhallisuutta ja tyyneyttä tässä huoneessa. Niin, tämä tilanne, Tsimofen tilanne erityisesti farmakuvun kysymys on huolestuttava. Me emme voi vaieta tällaisen ihmisoikeusrikkomuksen ja perusoikeuksien rikkomuksien edessä, joihin on jo vuosikymmeniä, joita on jo vuosikymmeniä toteutettu Zimbabwessa. Henkilö Farai Maguvun pidäntivät viranomaiset selkeän, kun hän oli tuominnut väkivaltaisuudet – Ähm, hän vain käytti ilmaisun vapauttaan. Häneltä on viety ihmisoikeudet ja ihmisoikeutensa ja vapautensa. Parlamentti vetoaa hänen vapauttamisensa puolesta ja myös sen puolesta, että kansalaisyhteiskunta saa kun ilmaista itseään joutumatta pelkäämään. Meidän täytyy päästä tästä noidankehästä, joka liittyy asekauppaan. Kiitoksia. Sen jälkeen Ferja, kaksi minuuttia. Merci, madame la... Kiitoksia, puhemies. Tämä on nyt rauha, mutta ehkä vähän liiankin rauhallinen ja on ikävä, että meitä oli enemmän paikalla keskustelemassa tästä kysymyksestä. Zimbabwen tilanne on dramaattinen ja se on oikeastaan eufemismi. Taloudellisesti, sosiaalisesti ja demokratian kannalta ja ihmisoikeuksien kannalta se on katastrofi. Ja viimeiset vaalit järjestettiin kauhun vallassa ja Maguvun pidättäminen sen jälkeen kuin Shikan eli Kimberleyn prosessin johtaja haastatteli häntä. Se on vain yksi lisätapaus tämän maan ihmisoikeusrikkomuslistalla. Timanttikenttien lohintalosuhteet ovat erittäin kuria. Siellä on murhia, kidutusta, kaikki armeijan valvonnassa ja siitä hyötyvät Mugaben ystävät. Monta kertaa kansalaisjärjestöt ovat ottaneet esiin näitä kysymyksiä Maguvun mukaan lukien ja voimme vain ihmetellä, että Shikan on antanut myönteisen raportin ja sanonut, että tilantiloihin, ja on että Kimberlin prosessia. Päätöstä ei saatu aikaan tämän raportin pohjalta ja komission jäsen, voitteko sanoa, että union, Euroopan unioni vastustaa timanttien laitonta vientien Zimbabwesta ja että tätä jatketaan Pietarin konferenssissa ja että taistelemisen puolesta, että Kimberlin prosessia voidaan laajentaa ja että siinä otetaan myöskin ihmisoikeudet mukaan. Ja meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta jäsenvaltiot ryhtyvät tarvittavain toimiin, jotta voimme estää sen, että zimbabwelaisia timantteja viedään ulkomaille niin kauan kuin tilannetta ei paranneta. Miksi Shikan antoi asialle vihreää valoa, vaikka vaikuttaa, että osa hänen tavaroistaan takavarikoitiin EU on kaikkein tärkein humanitaarisen avun antaja Zimbabwessa, joten meidän täytyy näyttää esimerkkiä. Meidän on pidettävä kiinni kannastamme ja voitteko kertoa, mikä on EUn kanta sitten Pietarissa? Mr. Van Orden. Van Orden, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Since first being elected in 19... Minut valittiin ensimmäisen kerran vuonna 1999 ja sen jälkeen olen tehnyt äh, parhaani voidakseen vastustaa tässä parlamentissa sitä epäoikeudenmukaisuutta, jota Mugabe ja hänen lähipiirinsä ovat sälyttäneet ihmisille. On erittäin tärkeää, että tämä parlamentti puhuu yhdellä äänellä. Tänään me keskustelemme työntekijöiden systemaattisesta väärinkäytöstä. Turvallisuusjoukot ja hallitus käyttävät hyväkseen timanttikaivosten työntekijöitä. Zimbabwe on kyllä Kimberleyn prosessin jäsen, mutta ei ole kuitenkaan tehnyt kovinkaan paljon lopettaakseen tällaisia väärinkäytöksiä. Ja vetoan Kimberleyn prosessiin, jotta ryhtyisivät toimiin Zimbabwea vastaan, koska eivät noudata, Zimbabwe ei noudata sääntöjä. Minä ö, olen erittäin pahoillani siitä, että e, tällainen ihminen, joka omatuntoa noudattaen julkesi ö, moittia zimbabwelaisia, on nyt joutunut ö, pidätetyksi. Ö, kaikki hänet ja kaikki poliittiset vangit tulisi vapauttaa. Meidän tulisi muistuttaa, että va- ilmaisun vapaus on asia, joka viime vuosien poliittisissa sopimuksissa on haluttu tarjota kaikille. Zimbabwen väestö on, ku- on tärkeää, että Zimbabwen väestö saa kansainvälistä apua. Ja täytyy muistaa, että jo jos timanttikaupasta saatavat rahat menisivät oikeisiin taskuihin, sillä voitaisiin myös perustaa säätiö, joka <clears throat> tekisi paljon hyvää Zimbabwessa. Hyvä puhemies, olen pahoillani niin voi joutuessani sanomaan, että Zimbabwella on vielä pitkä matka kuljettavanaan ennen kuin se voi elää vapaudessa ja oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti. On korkea aika, että EU ja myös Etelä-Afrikan muut maat painostaisivat Zimbabwea, jotta sinne saataisiin hyvä hallinto. Kiitos. Uh, nyt yksittäiset puhujat ensinnäkin. Edustaja Gaaler, minuutti. Kiitoksia, puhemies. Faraima Gubu julkaisuissaan. Hän, hänet pidätettiin julkaisujen takia ja hän puhui niistä timanttitoiminnasta ja tämä osoittaa, kenellä on todellinen valta Zimbabwessa tällä hetkellä. Kansallisen yhteisön hallitus ja tämä pakotettu koalitiohallitus ainoastaan Mukaven tukemassa osassa harjoittaa kaikkea valtaa. Ja on tärkeää, että sen vuoksi me puutumme näihin kysymyksiin ja että Euroopan unioni ottaa mustalle listalle kaikki ne henkilöt, jotka harjoittavat sortoa Zimbabwessa. Magubu pidätettiin ja tämä tapahtui niiden taholta, jotka itse hyötyvät timattikaupasta ja jotka haluavat käyttää hyväkseen koko valtion budjettia. Ja meillä pitäisi olla laaja enemmistö sen takana, että vaadimme, ja tämä koskee sekä EU- että Etelästä Afrikkaa, että tämä tilanne saadaan päätökseen. Cashman, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Asiat ovat parantuneet Zimbabwessa, mutta valitettavasti eivät riittävästi. Olemme nähneet, kuinka Maguvu ja muut ihmisoikeustaistelijat on nutistettu. Olemme myös joutuneet toteamaan, kuinka Lesbot homot ja biseksuaalit ovat joutuneet vaikeuksiin oikeuksiaan puolustaessaan. Kun minä nyt tässä puhun englantilaisena ihmisenä, niin he eivät varmastikaan minua kuuntele. Eurooppalaisinakaan he, me eivät meitä kuuntele, mutta sanon kuitenkin seuraavan asian. Tämä on päivänselvää. Sanon afrikkalaisille maille, että te tiedätte, mitä Zimbabwessa tapahtuu, ja se, mitä siellä tapahtuu, on väärin. Jos ette jotain asian puolesta tee kollektiivisesti, niin menetätte naisen moraalisen auktoriteetin niin mantereellanne kuin maailmassakin. Me olemme puhuneet siitä, että Afrikka on teidän käsissänne, Afrikan tulevaisuus on teidän käsissänne. Jos vain ö, katsotte sivusta, kuinka ihmisiä ö, pidätetään kun he altistavat, ja heidät altistetaan ihmisoikeusrikkomuksille. Jos te ette tee mitään, niin silloin kyllä Afrikastakaan ei tule mitään. Kiitos. Kiitoksia ja sen jälkeen Kowalk. Olkaa hyvä. Szukamy ciągle skutecznych sposobów oddziaływania. Kiitoksia puhemies. Me etsimme tehokkaita keinoja, jotta voimme vaikuttaa kolmansiin maihin, jotta nämä maat kunnioittaisivat ihmisoikeuksia. Nämä keinot pitää liittää humanitaarisen apuun, mutta meillä pitää olla järkeviä painostuskeinoja, jotta Mugaben hallinto voitaisiin pakottaa että tällaiset tilanteet, kuten Maguvun kohdalla, eivät enää toistu. Ja ihmisoikeuksien suojelemista sanoisin vielä, että se on perustavanlaatuinen osa uskottavuuttamme ja meidän täytyy puhua selkeää kieltä. Me emme saa tyytyä pikkuaskeliin ja minulla on, olen nähnyt tällaisen elementin monissa lausunnoissa, joita täällä on esitetty. Mukavan hallitus ei ole mitenkään laillinen se pitäisi tuomita ja hyvin selkeästi. Kiitos. The individual speaker. Sitten yksittäiset puhujat. Ensinnäkin Preda, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin yhtyä niihin, jotka vaativat Farwai Mugaben Maguvun välitöntä vapauttamista. Myös Kimberlin prosessia tulisi kunnioittaa. Kansalaisyhteiskunnan rooli on äärimmäisen tärkeä paitsi Kimberleyn prosessissa myös siinä, että voidaan muuten turvata demokratian toteutuminen Zimbabwessa. Me emme voi viedä maan asioita eteenpäin, jos ihmisoikeustaistelijat mykistetään ja nutistetaan silloin, kun he tuovat esiin ihmisoikeusrikkomuksia kansainväliselle yhteisölle. Muistuttaisin teitä siitä, että Zimbabwen viranomaisten täytyy kohdella puolueettomasti niitä tahoja, jotka väärinkäyttävät ihmisiä muun muassa timanttikaivoksissa. Viranomaisten täytyy noudattaa niitä sitoumuksia, joihin ovat lähteneet. Seuraava puhuja Gomes minuutti. Paramagun illustra brutal Zimbabwe. tapaus osoittaa, millaista poliittista sortoa Zimbabwessa harjoitetaan, mutta Gimkerin prosessia pitää myöskin laajentaa. Meidän täytyy varmistaa se, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan joka taholla. Meidän täytyy siis torjua myöskin köyhyyttä, jotta pääsemme tavoitte- vuosituhannen kehitystavoitteisiin. Zimbabwesta on yli 300 miljoonaa kiloa viety diamantteja. Ja tästä ovat tästä voisivat hyötyä paikallisyhteisöt ja se vahvistaisi oikeusvaltioperiaatetta ja tällä tavalla voitaisiin myöskin suojella ihmisoikeuksia. Ja meidän täytyy torjua laitonta timanttien louhintaa ja meidän täytyy suojella ihmisoikeuksia erityisesti käyttämällä korruptio.eu nettisivua. Ja pyydän, että kaikki kävisivät allekirjoittamassa vetoomuksen, joka on siellä nettisivulla. Member. Seuraavaksi edustaja Obermeier. Kiitoksia. On hyvä, että tänään käsitellään tätä tapausta, koska tämä on vain jäävuoren huippu. Ja sanotaan, että kala alkaa haista päästä ja Mugabe on varsinainen diktaattori ja hän on harjoittanut kauhua omassa maassaan. Hän on toteuttanut kaoottisen maauudistuksen ja Maassa työttömyys on 94 prosenttia ja aktivisteja pidätetään, heitä uhataan erilaisilla rangaistuksilla, heidän perheitään uhataan ja tämä ei tietenkään täytä Kimberley-prosessin kriteereitä. Ja Kimberlin prosessissa meillä pitäisi olla mukana myöskin ihmisoikeuslauseke ja sen sijaan, että vain valitamme ja kehotamme, meidän pitäisi toimia vahvasti ja tukea toita valtioita, toisia valtioita määrittelemään sanktioita, kunnes tämä asia saadaan selitettyä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Katsmarek, minuutti, olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, kaikki tiedämme, että Timantit voivat olla siunaus, mutta myös katastrofi. Simbove ja sen asukkaat tietävät tämän myös. Toivottavasti tilanne voi ennen pitkään muuttua. Maguvu pidätettiin, koska häntä syytetään tietojen antamisesta eteenpäin, jotka voivat vahingoittaa valtiota. Mutta jotkin valtiot eivät ymmärrä sitä, että niiden imago-ongelma ei liity niihin, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, vaan niihin, jotka polkevat ihmisoikeuksia. Toivottavasti he nyt kuuntelevat meitä. On olemassa myös myönteisiä timanteihin liittyviä tilanteita. Botswana on tästä hyvä esimerkki timanttitulot voivat mennä terveydenhuoltoon, koulutukseen. Tämä on mahdollista. Thank you very much, madam. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia, komissaari. Niin, olen erittäin tyytyväinen siihen, että me keskustelemme tänään tästä asiasta, mutta valitettavasti tämä keskustelu osoittaa, että Zimbabwessa ihmisoikeustilanne ei ole parantunut ollenkaan. Myös muissa Afrikan maissa tilanne on ongelmallinen. Zimbabwe saattaa olla vararikon partaalla ja tietenkin timattikauppa saattaa ehkä vaikuttaa viranomaisten mielestä asialta, jonka vuoksi jopa ihmisoikeuksia voidaan rikkoa, mutta Zimbabwe on alle, ryhtynyt Kimberlin prosessiin ja sen vuoksi Euroopan unionilla on velvollisuus tukea tätä rakennetta ja toimia niin, että konfliktitimanttien kauppa lopetetaan. Näitä timanttejahan voidaan käyttää konfliktien rahoittamiseksi. Me haluamme, että Farah ja Maguvu vapautettaisiin välittömästi ja me haluamme turvautua diplomatiaan, jotta voisimme myös pohtia sitä, voi, olisiko nyt korkea aika langettaa sanktioita Zimbabwen. Ja seuraavaksi Catch the Eye-osio. Voin jo todeta, että täällä on enemmän puhujia halukkaita kuin meillä on aikaa. Ensinnäkin Kelam, olkaa hyvä. Much, Madam President. Kiitoksia puhemies. Pari viikkoa sitten Maguvu pidätettiin viranomaisten taholta ja sen jälkeen häntä on pidetty vankeudessa tuntemattomissa olosuhteissa ja häneltä on perusoikeudet. On hyvä, että Euroopan parlamentti on yhtenäinen vaatiessaan hänen välitöntä vapauttamistaan, mutta olen huolissani siitä, että tämä pidätys saattaa olla takaisku Tel Avivin kokouksen tuloksille ja Kimberlin prosessille. Kuten kollegamme Van Orden mainitsi, systemaattiset timanttityöläisten hyväksikäytöt ja Zimbabwen tilanne on ihan tyypillinen siitä, että mineraaliviennistä saadaan valtavia voittoja, mutta kansa ei siitä hyödy, vaan kansa pysyy köyhynä. Olen myöskin samaa mieltä siitä, että Afrikan valtioiden rooli on merkittävä ja tuen vuoropuhelua Zimbabwen ja komission välillä – Mugabe pitäisi vapauttaa ja Kimberlin prosessia pitäisi noudattaa Zimbabwessa. Tanak. Tanak, olkaa hyvä. President. Puhemies. Sinä, aikana, kun kol, sinä 30 aikana, kun Mugabe oli vallassa, äh, Zimbabwen tilanne on heikentynyt jatkuvasti. Äh, Zimbabwelaiset ovat köyhistyneet jatkuvasti Mugaben tietyt kamut, hyvät veljet, ovat rikastuneet siinä kovastikin. Magubu toi esiin ihmisoikeusrikkomuksia, joihin armeija oli syyllistynyt. Timantti kaivosten rahat kuitenkin menevät edelleenkin mukaven seuraajille ja sen vuoksi Zimbabwe pitäisi irrottaa tästä Kimberlin prosessista, jos ei se sitä noudata. Ja eh, Fare Maguvu, joka eh, toteutti perusoikeuttaan, ilmaisun vapautta, hänet pitäisi vapauttaa välittömästi. Seuraavaksi Skidelevska. Kiitos puhemies. Päätös, joka koskee Kimberlin prosessia, on hyvä sopimus timanttikaupan osalta. Näin voidaan estää se, että timanttitulot käytettäisiin sotilastarkoituksiin ja hallitusten kaatamiseen. Tässä on kyseessä eri eri Afrikan maissa olevat sisäisen epävakauden tilanteet ja tiedot ihmisoikeustilanteista useissa kaivoksissa ovat todella huolestuttavia. Kaikkia Kimberlin sopimuksen keinoja täytyy käyttää, jotta voidaan puuttua kyseessä oleviin kaivoksiin ja Faramaguhun erityisesti. Hyvät kollegat, Kimberlin prosessi on hallitusten aloite, kansallisyhteiskunnan aloite ja kansainvälisen kauppajärjestön aloite, jotta voidaan lopettaa veritimanteilla käytävä kauppa. Timanlouhos oli sama Marangeen alueella on havaittu selkeitä ihmisoikeusrikkovuksia ja Maguvu, on vastustanut väkivaltaa ja kidutusta omassa maissaan, ja Zimbabwen hallitus on vapaaehtoisesti mukana Kimberlin prosessissa. Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitoksia. Olen pahoillani, mutta nyt täytyy lopettaa tämä puhekierros. Me olemme jo puhuneet enemmän kuin pitikään ja nyt komissaarille vastaustilaisuus. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Hyvät jäsenet, olen kiitollinen siitä, että käymme tätä keskustelua täällä tänään. Tel Avivin kokous, jossa käsiteltiin Kimberleyn prosessia tämän vuoden kesäkuun 22.–23. joutui nimenomaan tämän Farah Magubin pidätyksen varjostamaksi. Komissio on yhtä mieltä neuvoston, äh, parlamentin kanssa siitä, että on syytä olla huolissaan. Olemme korostaneet ja vaatineet, että Makuvun ähm, oikeutta puolustukseen täytyy kunnioittaa. Äh, hänen tilannettaan valvotaan jatkuvasti. Maguvun äh, lakimiesten kanssa ollaan yhteydessä ja pohditaan äh, paikallista strategiaamme, äh, sitä kuinka voisimme tukea ihmisoikeustaistelijoita ja vahvistaa heidän suojeluaan. Me olemme myös vedonneet Zimbabween, jotta se vahvistaisi kansalaisyhteisön roolia Kimberleyn prosessissa. Vaikka Kimberlin prosessin mandaatti keskittyy siihen, että halutaan estää konfliktitimanttien kauppa, on selvää, että tämä prosessi ei voi toimia vain yh- tyhjiössä. Se ei voi sulkea silmiään ihmisoikeusrikkomuksilta. Ja tässäkin parlamentissa tämä viesti nyt välitetään selvästi. sitä suuremmalla syyllä, kun tunnustamme sen, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on periaate, joka on koko Kimberlin prosessinkin ytimessä. Jos nyt vielä puhun itse Tel Avivin kokouksesta, niin EU tuki sitä, että jatkossakin täytäntöön pantaisiin Svakobun, Svakopmundin päätöstä ja noudatettaisiin Kimberlin prosessin sääntöjä mukaan luettuna niin sanotun valvotun vientimekanismin toteuttaminen. Olemme sitä mieltä, että meidän täytyy toimia edelleenkin Kimberlin prosessin puitteissa ja tällä tavalla meillä on parhaat mahdollisuudet varmistaa se, että Barangen timanttikaivosalueella kunnioitetaan Kimberlin eh, prosessia ja lopulta voimme tällä tavalla parantaa ihmisoikeustilannetta eh, Marangessa. Ja juuri näistä syistä EU on vedonnut Zimbabween, jotta se edelleenkin eh, sitoutuisi Kimberlin prosessiin niin, että Marangen timanttikentän timantteja voitaisiin jossain vaiheessa käyttää nimenomaan Zimbabwen talouden kehityksen hyväksi. Meidän tavoitteemme on se, että Kimberlin prosessin, prosessiin osallistujat Zimbabwessa ähm, tiivistävät ponnistuksiaan niin, että, voiva, että saadaan aikaan konsensus tästä äh, vaikeasta kysymyksestä vuoropuhelun hengessä. Ja lopuksi on erittäin tärkeää, että parlamentillekin tiedotetaan siitä, että kansallisen yhtenäisyyden äh, hallitusta edustavat simbavelaiset ähm, ministerit äh, tapasivat Ashtonin äh, jokin aika sitten ja Ashton korosti sitä, että ähm, me olemme huolissamme ihmisoikeuskysymyksistä, oikeusvaltion periaatteiden toteuttamisesta äh, ja demokraattinen prosessi on avainasemassa, jos Zimbabwe haluaa palauttaa suhteensa EU-hun hyviksi. Me olemme aiemminkin puhuneet siitä, että Zimbabwen on noudatettava ihmisoikeuksia. Me olemme ottaneet tämän asian esiin useaan otteeseen erilaisilla foorumeilla. Komissio rahoittaa ja jatkossakin aikoo rahoittaa useita toimia Zimbabwessa yhteistyössä kansalaisyhteisön järjestöjen kanssa. Jatkossakin pyrimme löytämään uusia keinoja saada aikaan sellainen avoin poliittinen ympäristö, jossa ihmisoikeuksia ja vapauksia kunnioitetaan täysin. Mitä tulee komission kantaan timanttikaupan suhteen Zimbabwesta? Me olemme pyytäneet, että tehtäisiin inventaario olemassa olevista timanttivarastoista ennen kuin ryhdymme lisätoimiin. EU on kutsuttu istuntoon, jonka on kutsunut koolle Kimberlin prosessin puheenjohtaja ja johon osallistuu joukko toimijoita. Tämä kokous pidetään 14.7. Pietarissa. Silloin keskustelemme lisää asiasta. Kiitos. Thank you, Commissioner. I have received seven motions. Olen <clears throat> saanut seitsemän päätöslauselmaesitystä ja niistä äänestetään keskustelun jälkeen. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistallamme.